selitykset ensin, eikä vain. Siirrymme äänestysselityksiin. Korjaava talousarvioesitys. Edustaja Dots. Quién? Possel. A ver, señor Possel. Edustaja Posselt. Herr President. Herra puhemies. Arvostan teitä suuresti ja teidän toimintaanne puhemiehenä, mutta tänään joudun nyt kuitenkin protestoimaan te annoitte monille kollegoille puheenvuoron, kahteen kertaan kollegoille Leene, Fox, muun muassa Golnish. Minäkin pyysin puheenvuoroa kalenteriasiasta, erittäin tärkeästä seikasta. Pyydän teitä selvittämään, onko tarkistus neljä, jonka hylkäsimme, mutta tämä on periaatteellinen kysymys, Eikö se mahda olla lainvastainen, sillä sopimuksessa ei sanota 12 täysistuntojaksoa vuodessa, vaan 12 vuoteen sisältyvää joka kuukautista. Ja näin Foxin ehdotuksella on yritetty saada äh, elo- ja syyskuu hoidettua yhdellä kertaa. Ei ole kyse pelkästään syyskuun ykkösestä ja syyskuun kakkosesta, vaan oikeastaan elokuun ja syyskuun täysistuntoviikosta. Pyydän selventämään tämän, tämän selvästi kaikkien määräysten vastaista. Bueno, señor no, lo que pasa es que este asunto ya ha sido votado. Niin, tästä kylläkin äänestettiin, joten emme voi enää palata tähän asiaan. Voitte kuitenkin olla varmoja siitä, että nämä kaikki kalenterin tehdyt tarkistukset on huolellisesti puhemiehistössä käsitelty. Siis, signora Schlitter. Edustaja Schlitter. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Toimiiko tämä mikrofoni? Okei. Okay. Uh, äh, Komission jäsen kertoi meille juuri ennen äänestystä trombiinikysymyksessä, mikä on asianlaita. Ehkä häntä voitaisiin pyytää esittämään ne tilastotiedot, joilla hän perustelee lausuntonsa, että tämä on kuluttajille taloudellisesti kannattavaa, koska se, että äh, voidaan käyttää käyttää halpoja ruhonosia muka koko lihana sen sijaan, että niitä käytettäisiin makkaroissa ja muissa. Tästä haluan taloudelliset todisteet, että se olisi kuluttajalle muka kannattavampaa. Tätä ei toistaiseksi ole voitu todistaa. Ja tässä komission jäsen teki vertauksen jauhelihaan, mutta tiedämme, että jauhelihan hygieniavaatimukset eivät ole samat kuin lihavalmisteiden muuten, joten kyseenalaistan kummankin komission lausunnon osan. Ehkä hän antoi meille vähän väärää tietoa juuri ennen äänestystä. Se olisi vakava asia, joten pyydän teitä laatimaan kirjeen komission jäsenelle ja perustelemaan nämä lausunnot. Kiitos. No, Emme nyt ole tässä kohdassa, herra Slytervajon. Olemme nyt äänestysselityksessä. Ja aiheena on korjaava talousarvio. Edustaja Dots. ¿Dónde está la señora Dots? No está la señora Dodge. Pues tiene la palabra. Hän ei ole paikalla. Siinä tapauksessa edustaja Fassbund. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě Vladimíra Maňky upravující rozpočet EU pro letošní. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä äänestin eh, Manka-mietintöä vastaan. En kannata sitä, että tässä talouden tilanteessa talouskriisin aikana parlamentti vielä lisäisi varojen käyttöä, ettei varoja säästettäisi, enkä minä voi kannattaa tällaista määrärahojen lisäystä enkä sitä, että käytetään enemmän varoja avustajiin kuin mitä me tällä hetkellä jo käytämme. Parlamentin jäsenten pitäisi siis saada 1500 euroa enemmän kuussa avustajia varten, Minusta tämä kokonaissumma on miljoonia ja jos suuri yleisö kritisoi sitä, mitä parlamentin jäsenet tekevät, kritisoivat he juuri sitä, että parlamentin jäsenillä on niin paljon rahaa käytettävissään. Koko Euroopan on säästettävä, siksi meidänkin ja siksi äänestin tätä vastaan. Kiitoksia sitten edustaja Fajman. przewodniczący! w odróżnieniu od mojego przedmówcy głosowałem za tą. puhemies minä äänestin lisätalousarvion puolesta. Tämä on tärkeä muutos. Sillä ei ole ainoastaan tilinpidollista merkitystä, koska Tämä koskee erityisesti parlamentin lainsäädäntötoimintaa. Meidän valitsijamme odottavat, että pystymme korjaamaan komission esittämiä ehdotuksia ja neuvoston esittämiä hankkeita. Kunkin komission jäsenen puolesta sadat ihmiset tekevät työtä, jäsenten puolesta vain muutamat. Kyseessä ei siis ole mikään säästötoimi, vaan kyseessä on se, että vastaamme parlamentin uuteen rooliin ja toimiin. Kiitoksia Manka. Kiitoksia edustaja Liberatski. Seuraavaksi Mikolasicin mietinnöt koskien elinsiirtoa. Edustaja Beginning. Edustaja Beginning. ¿No está Beginning? Pues sí, ¿por qué no habla? Non, sentivo. It's 240, I didn't hear. I didn't hear Señor Vigenin, tiene la palabra. Edustaja Vigenin. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите. Puhemies, haluaisin sanoa, että äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee elinsiirtoja siitä syystä, että halutaan varmistaa näiden elinten laatu on kuitenkin olemassa suuria eroja eri jäsenvaltion välillä ja toivottavasti toimintasuunnitelman mukaisesti pystytään auttamaan jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan kriteerinsä ja että näin toimitaan tulevaisuudessa. Haluaisin sanoa tämän siksi, että meidän maassamme Bulgariassa on 35 kertaa vähemmän elinten luovuttajia kuin esimerkiksi Espanjassa. Ongelma liittyy koko ketjuun, ihan siitä lähtien, mitä tietoa voidaan antaa kansalaisille itse elinsiirron tekemiseen. Ei ole olemassa tietopankkeja, ei ole tarpeeksi tietoa, ei ole tarpeeksi laitteita me emme ole myöskään mukana transplantissa ja elinsiirron jälkeistä hoitoa ei voida antaa, ei ole mitään yksikköä, joka hoitoa antaisi. Toivottavasti tämän mietinnön myötä edistetään tätä toimintaa. Oviir seuraavaksi. Onko edustaja Oviir paikalla? Sitten paljon siinä ka hääletasin <clears throat> antud poolt. Kiitoksia puhemies. Olen tässä. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta, koska näin kaikissa jäsenvaltioissa lähdetään samaan menettelyyn kun on kyse lahjoitettujen elinten laatuvaatimuksista. Tämä takaa sen, että suojellaan niin vastaanottajia kuin elinten luovuttajiakin ja parannetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tämän mietinnön avulla meillä on parempi tilanne yli 56 000 ihmiselle Euroopan unionissa. He kaikki odottavat luovutettua elintä tällä hetkellä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Morgunaite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 56 000 kansalaista odottavat luovutta ja se, että elimistä on puute, johtaa muihin ongelmiin, kuten rikollisuuteen. Uskoakseni tästä ehdotuksesta on apua, kun halutaan saada aikaiseksi luovuttajajärjestelmä, joka varmistaa sen, että elinsiirrot ovat turvallisia. Kastler. Kiitoksia seuraavana edustaja Kastler. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja onnittelen kollega Miko hänen loistavasta työstään, sillä minusta tämä on suuri päivä. Me äänestimme yhtenäisten normien puolesta, me ajoimme korkeampaa turvallisuutta elinten luovuttajille ja vastaanottajille ja toivon, että tätä kautta myös valtioiden välinen yhteistyö yksinkertaistuu. Olenkin iloinen, että tätä mietintöä tuettiin niin suurella enemmistöllä. Kiitoksia ja seuraavana herra Howitt. Kiitoksia puhemies. Haluan ilmaista tyytyväisen tästä mietinnöstä ja uudesta Euroopassa laista koskien elinluovutukseen, Jos kuolee jossakin EU-massa, miksei elimesi voitaisiin käyttää jossain muualla pelastamaan henkiä? Varmastikin nämä säännöt ovat tärkeitä asioita toteuttaa. Haluaisin myös äh, ilmaista henkilökohtaisen hyöntymykseni hyväksymyksen tällaiselle opt-in järjestelmälle 80 prosenttia kansalaista sanoi, että he tukevat elinten luovutusta, kuitenkin vain 12 prosenttia oma tällaisen elinluovutuskortin. Meidän pitää parantaa tilannetta. Viime vuonna 2005 henkilö omassa vaalipiirissämme kuoli, koska he olivat vain odotuslistalla, mutta elinluovuttajia ei ajoissa löydetty. Samoin sairaaloissa vaalipiirissä on eurooppalaisia, eurooppalaista tai maailmanlaajuista asiantuntemusta sydänsiirroista ja keuhkosiirroista. Annetaan hoitohenkilökunnan tehdä työtään ja annetaan elä, elämän lahja potilaille. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa herra Karimba. Señora Karimba. Perdón, señora. Rouva Kalimba. Kiitoksia. Voin vain yhtyä edellisen puhujan sanoihin. Minäkin olen hyvin kiitollinen siitä, että Tänään tämä esitys hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä. Tällä hetkellä 56 000 eurooppalaista odottaa sopivaa siirtoelintä, jotta he pystyisivät elämään ylipäänsä tai elämään laadukasta elämää, niin on ehdottoman välttämätöntä, että standardeja yhtenäistetään ja parannetaan ja mahdollistetaan sopivien elimien saanti kaikkialla Euroopassa. Señor, señora. Señor. El señor... Puheenvuoro saa herra Zenke. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument przyjąć, bo... Minäkin olin kovasti tämän asiakirjan hyväksymisen kannalla. Se on askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin, jos muistamme nyt laatuasioita tässä järjestelmässä, niin sanoisin, että kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen askel oikealle oikeaan suuntaan. Nimittäin jos haluamme enemmän elinluovuttajia, niin tarvitsemme EU-ssa jotakin sellaista, joka ehkäisee paremmin epäsuotuisia tapahtumia ja myöskin parempaa informaatiokampanjointia. Nimittäin jos asianmukaista tiedotuskampanjointia ei ole, niin me emme tee kaikkia sitä, mitä tarvittaisiin. Kiitoksia. Sitten kalenteriasiaan ja herra Kelly saa puheenvuoron. Uh, firstly, I would like to compliment you. Ensin haluaisin onnitella teitä tavasta, jolla olette hoitaneet tätä vaikeaa aihetta tänään selittäen kohteliasti puhemiehistön kannan ja pitäen kiinni kannasta. No, jos ette olisi näin tehnyt, voisimme vieläkin olla täällä keskustelussa. En ole välttämättä samaa mieltä, mutta en kyllä pysty välttämättä argumentoimaan vastaankaan. Toisiko sitä mieltä, että herra Sleton puheenvuoro oli pätevä sikäli, että me ta- meillä täytyy olla nopeampi keino tulla tänne Strasbourgin, tämä hyödyttäisi meppejä ja kaikkia muita. Ja myös, myös haluaisin onnitella kvestoreita ja kaikkia heitä, jotka ovat tehneet työtä kovasti, jotta Frankfurt Haan hy- hyväksyttäisiin myös kulkuvalauksia. Sitten haluaisin sanoa, että mitä tulee hotellimaksuihin täällä Strasbourgissa, jos nousevat samat kuin muina viikon aikoina kuin silloin, kun me istumme täällä, silloin Strasbourgista tulisi tavallaan houkuttelempi, koska tämähän on kaunis kaupunki. Ymmärrän, miksi olemme täällä ja kun olemme täällä, niin olemme sitten varsin tyytyväisiä siihen. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kelly. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin selo- antaa selostuksen molempiin Mikolaiksen mietintöihin. The previous one. Se aikaisempi siis. Lähetin viestin ja haluaisin esittää, tai muistuttaa teitä siitä. Ään, äänestin tämän elinsiirtomietinnön puolesta. Monet kuolevat päivittäin, koska he kärsivät eh, elinten eh, epätoiminnasta ja siirtoelimiä ei ole. Tällä tavalla voidaan auttaa Euroopan laajuisesti elinsiirto, elinsiirtoa odottavia potilaita ja parantaa tai äh, pelastaa heidän elämänsä. Tarvitaan kuitenkin parempaa koordinaatiota, jotta systeemi toimisi. Ja haluaisin jälleen kerran korostaa tärkeää poliittista seikkaa, nimittäin vapaaehtoista korvauksesta vapaata elinluovutusta. WHO ja Euroopan neuvosto toteavat, että monissa maailman maissa ihmisille annetaan suuria määriä rahaa elinluovutuksesta. Raportoidaan, että ihmisiä jopa suoranaisesti tapetaan elinten saamiseksi esimerkiksi Kiinassa. Meillä on tapauksia eri maissa siitä, että lääketieteelliset riskit elinluovuttajille ovat suuria ja elinluovutukset suoritetaan vaarallisissa olosuhteissa, olosuhteissa. Ja sen takia haluaisin sanoa, että nämä henkilöt, jotka aloittivat nämä, tämän mietinnön ja erityisesti esittelijä haluaisin kiittää tässä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi naudantaisian trombiinikysymykseen. Rova Tack ordförande. Jag och Moderaterna har röstat emot förbudet av trump... Kiitos puheenjohtaja. Äänestimme Trumpin kieltoa vastaan, sillä ehdotuksessahan on kyse siitä, että liimattu liha pitäisi selvästi merkitä. Ravintoloissa sitä ei sallittaisi, sillä siellä etiketöinti ei ole mahdollista. Haluaisimme, että tätä keskustelua käytäisiin hieman vähemmän dramaattisesti kuin nyt trombiinia on kaikissa lihalaaduissa ja jos se kielletään, niin lihaa ei voi enää ollenkaan syödä. E, Euroopan komission mukaan trombiini ei ole terveydelle vaarallista ja tämä on todistettu tieteellisesti. Tärkeää on, että kuluttajia ei johdeta harhaan. Oikeat tiedot on oltava pakkauksessa selvästi näkyvillä ja siksi se pitäisi, siksi asia pitäisi hoitaa näin. Jos, tässä, jos tämä päätetään kieltää, niin avataan Pandoran lipas ja puututaan kuluttajien vapauksiin. Emme halua politiikassa emmekä elintarviketurvallisuudessa pelästyttää ketään. Tämä aine ei ole terveydelle vaarallista. Haluamme merkintöjä, emme kieltoja. Seuraavaksi Rova McGuinness. No Paikalla seuraavaksi President. Puhemies. Päätöslauselman hyväksyminen tänään, sen joka kieltää trombinin elintarvike, elintarvikkeissa on polville menoa populismin edessä ja näin emme pysty kantamaan vastuutamme, jos emme jos emme ota ohjenuoraksi tieteellisiä lausuntoja, niin mitä sitten? Trombiini on entsyymi, jota sisältyy vereen ja niin ollen sitä sisältyy myös lihaan. Jos se nyt kielletään elintarvikkeiden lisäaineena, niin saammeko me itse olla ylipäänsä enää olemassa vai pitääkö meidätkin hävittää ongelmajätteenä? Tietenkin meidän täytyy suojella kuluttajien harhaanjohtamiselta johtamiselta eikä pidä sallia sitä, että tuotetta myydään jonakin muuna kuin mitä se on. Ja siksihän meillä onkin elintarvikemerkintäsäännökset ja kesäkuussa tulemme äänestämään sellaisista. Siinä on kieltoja myöskin harhaanjohtavia mainoksia ja muita vastaavia kohtaan. Ja aivan saman tapaista komissio ehdotti trombiinin osalta siis, että se täytyy merkitä selvästi, jos sitä käytetään elintarvikkeissa. On paljon vastaavia entsyymejä, joita ei ole kielletty ja joita käytetään. Kiitos. Rova Weisgerber seuraavaksi. Kuluttajan suoja on minulle hyvin tärkeä asia ja siksi minäkin vastustan kaikenlaista kuluttajien harhaan johtamista. Siksi vastustan elintarvikemerkintäasetuksen osalta parempien merkintöjen puolesta Italiassa ja vaadin tässä Eurooppa-neuvostolta komission ja meidän tukemamme mielipiteen noudattamista. Minä siis äänestin tänään liha liimaa vastaan. Siinä liimataan lihankappaleita yhteen ja halutaan sitten myydä ne kokonaisena lihana. Ja tämä ei minusta käy varsinkaan, jos kuluttajat eivät tiedä tästä. Päätös ei kuitenkaan ollut helppo. Komissio on ehdottanut kattavaa merkintävelvollisuutta. Mutta on tullut esiin se ongelma, että tästä huolimatta kuluttaja voidaan johtaa harhaan, sillä trombiinia on vaikea osoittaa olevan tuotteessa. On mahdollista siis, että sitä käytetään, mutta sitä ei merkitä. Ja siksi tässä tapauksessa merkintävelvollisuus ei minusta riitä ja siksi äänestin trombinin kieltämisen puolesta. Ja Rova Morvai. Köszönöm szépen. Az elmúlt nyolc évben a e, Magyarország... Viimeisimpänä kahdeksana vuotena kommunismin jälkeisessä diktatuurissa – Unkarissa. Ihan tarkoituksella ihmisoikeuksia on poljettu. Jokaisella Budapestin kadulla on tukahdutettu mielenosoituksia, jotka ovat olleet luonteeltaan rauhallisia. Monien lakimiesten avustuksella, merkittävien, avust, merkittävien sellaisten avustuksella olemme onnistuneet haastamaan heidät oikeuteen. Tällaiset tukahduttajat, mutta joissakin tapauksissa on jouduttu vetoamaan Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimeen asti, esimerkiksi Buktan tapauksessa. Nyt EU haluaa liittyä eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen ja tällä tavalla yritetään jotenkin äh, Strasbourgin tuomioistuimen järjestelmää asettaa ylimmäiseen asemaan. Ja unkarilaiset ja eurooppalaiset tuomioistuimet ovat siinä asemassa, että ne, niiden pitäisi pystyä, pystyä äänestämään tällaista ää, säädöstä vastaan, koska se estää ihmisoikeuksien suojaamisen Euro- Euroopassa. Unkarin historia on tällainen, että se ei voi kannattaa tällaista liittymistä. Kiitoksia. Tervenir. mitä ihmistä haluaisitte puhua Haureki-mietinnöstä? for the Atondo report and you... Niin te pyysitte minua puhumaan. Minä olin kyllä kirjoittautunut puhumaan Haurigi Atondon mietinnöstä ja te olette puheenjoht- puhemiehenä täällä ja vastasin teidän kutsuunne. No, no älkää, olkaa huoletta, joka tapauksessa pannaan asianmukaisesti tai kirjataan ylös. Sitten jatketaan tässä vielä lihaliimakysymyksessä. Rouva Morkunete. E, Tämä aihe on erittäin arkaluontoinen. Se on herättänyt paljon keskustelua parlamentissa ja laajemmin yhteiskunnassa. Olen sitä mieltä, että jonkun tuotteen kielto tai lisäaineen kielto ei ole mikään keino pois ongelmasta ja ehkäpä kuluttajalla on oikeus valita. Hänellä pitäisi olla tällainen oikeus valita, kunhan vain oikeaa tietoa annetaan kuluttajalle. Toisaalta prosessin hallinnointi jollakin tavalla olisi varsin vaikea. Nykyään kun ihmiset ovat varsin tietoisia asioista, tietoa on saatavilla, emme vielä ole saaneet aikaan selkeitä muotoiluja siitä, miten tietoa voidaan välittää helposti, kun ostetaan jotain tuotetta ollaan ostamassa, jotta todellakin kuluttaja voi ymmärtää, mitä osa-aineita tuotteessa on. Mielestäni liian vähän konsultaatiota on suuren yleisön kanssa ja liian vähän tietoja myös saatavilla. Herra Kasle. Puhemies, Euroopan kansalaiset ovat oikeassa. He pitävät rehellisistä elintarvikkeista ja poliitikoista. Minä kunnioitan tätä julkista mielipidettä ja uskon, ettei tätä yleistä mielipidettä voi sivuuttaa eikä voi vain vähätellä tätä asiaa ja kutsua sitä populismiksi. Meidän on kuunneltava sitä, mitä kansala- miten kansalaiset meitä evästävät. Ja jos he ovat sitä mieltä, että aidot elintarvikkeet, aito liha, siis todella aito liha, sen on oltava aitoa lihaa eikä mitään jäämäpaloista yhteen liimattua tavaraa, niin meidän on varmistettava se, ettei tätä myöskään sallita. Ja siksi minä Äänestin sen puolesta, että trombiini lihalimana kielletään. señora Ja sitten jälleen rouva Gallenbach. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Minäkin äänestin tänään tämän päätöslauselman puolesta, eli lihaliiman käytön kieltämisen puolesta. Komission jäsenen argumentit eivät tänään vakuuttaneet. Me emme halua Eurooppaan liimalihaa Vaikkakaan liima ja trombiini ei sinänsä kliinisesti ole terveydelle vaarallista, niin tällainen yhteen puristettu lihakappale on alttiimpi bakteeri, bakteerimuodostumiselle ja tämänpäiväinen päätös oli selkeä päätös kuluttajien puolesta ja, vas- ja silkkoja teollisuuden taloudellisia intressejä vastaan. Me haluamme tarjota kuluttajille kunnon pihvejä, emmekä mitään yhteen liimattua lihaa ja siksi tätä komission ehdotusta ei pitänytkään hyväksyä. Kiitoksia. Sitten siirrytään Perejo, mietintö, luovutuksia ja siirtoja koskeva toiminta, toimintasuunnitelma. Niin, olkaa hyvä. Abstimmungserklärung abgegeben zu dem trombin Haluaisin antaa äänestysselityksen vielä tähän trombiiniasiaan, jos mahdollista. Kiitoksia tästä niin sanotusta limalihasta käyty keskustelu tarkoittaa, on osoittanut sen, että kaikki eivät ole tiiviissä yhteydessä äänestäjinsä. Minä kannatan sitä, että merkinnät on oltava sellaisia, että kuluttajia ei johdeta harhaan. Jos tätä ensyymiä käytetään, niin sen on oltava selkeästi havaittavissa kuluttajalle. Tämä on peruste, aivan keskeisiä perusteita selvässä kuluttajan suojassa. Täysivaltaisten kuluttajien on saatava käyttöönsä riittävä määrä tietoa, jotta he voivat tehdä päätöksiä ostohankinnoissaan. Liha liimasta ja liimalihasta käytävässä keskustelussa pitää varmistaa, että kuluttajat tietävät, mistä oikein on kyse. Kiitos. Pasamos digo al informe Perello. Sitten Perello mietintöön toimintasuunnitelma elinsiirroista. Rova Ovir. Presidente ma tervitan tegevuskava ja andsin selle toetuseks ka oma. toivotan tervetulleeksi tämän uuden toimintasuunnitelman ja siksi äänestin sen puolesta. Mielestäni se on askel oikeaan suuntaan ja minun mielestäni meidän täytyy tehdä kaikkien yhteistyötä, jotta voisimme ratkaista tämän ongelman. Tarvitsemme toimenpiteitä Euroopan tasolla, koska tämä myöskin parantaa jäsenvaltioiden tekemää työtä ja tehostaa sitä pyrkiessään, kun ne pyrkivät turvaamaan elinten luovuttajien elinten siirto, siirtoon suostuvien henkilöiden turvallisuuden. Se parantaa pelastettujen ihmisten terveyttä ja turvallisuutta niin ikään. Nyt jäsenvaltioilla on uskoakseni mahdollisuus käyttää tätä kymmenen prioriteetin toimenpidettä kansallisissa toimintasuunnitelmissaan sitten, kun ne alkavat niitä laatia. Ja minusta me, meillä on velvoite, velvollisuus auttaa terveydenhuoltosektorilla työskenteleviä ihmisiä koko Euroopan unionin etujen nimissä. Kiitoksia. Haluaisin antaa Nik- annon no jo Nikolasikista tämän lausunton, joten se varmaan riittää, se oli sama aihe suurin piirtein. Hauregi. Hauregi. Anteeksi, herra Mastela. E l'adesione alla Convenzione europea costituisce senza dubbio un progresso nel processo di integrazione. Tässä on kyseessä ilman muuta sopimus, joka parantaa Euroopan unionin ihmisoikeuksia. Sitä vahvistetaan myöskin tämän yleissopimuksen myötä, kun otetaan huomioon tämänhetkiset, äh, tämänhetkiset säännöt. Ihan hieman hitaampaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi puhemies. Niin, ot- Katsomme, että on suuri poliittinen huojellus se, että Euroopan parlamentille on annettu oikeus lähettää tietty määrä edustajia Euroopan, Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen, kun valitaan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareita. Muistamme, että ihmisoikeuksien edistäminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Sen juuret ovat jo sen perustamissopimuksessa. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää tämä yleissopimus on kun ajatellaan tätä yleissopimusta ja kuinka se liittyy uuteen oikeuskehykseen. Siinä määritellään eh, kansalaisoikeuksien, sisäoikeuksien, eh, sisäasiainhoidon ja muiden perusoikeuksien tärkeä sija. Tämän hetkisen Lissabonin sopimuksen ja myöskin Tukholman sopimuksen puitteissa asia on äärimmäisen tärkeä. Se on myöskin lisäväline, jolla voidaan edustaa tai esittää ihmisoikeustuomioistuimessa kanne, kanteen, eurooppalaisen instituution esittämän kanteen tai eurooppalaisen instituution toimimatta jättämisen johdosta. Ja lopulta ensimmäisen artiklan uudelleen tarkastelu takaa ei pelkästään EUn kansalaisen turvallisuuden ja muiden henkilöiden turvallisuuden EUn sisäpuolella, vaan kaikkien niiden henkilöiden turvallisuuden, jotka ovat sen ö, tuomiovallan piirissä, vaikka olisivatkin peräisin muulta, muusta maasta kuin Euroopan unionin maasta. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Olen sen puolesta, että EU liittyy eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen, koska kuten tuossa mietinnössä on todettu, niin kyseessä on askel, joka edistää eurooppalaista integraatiota ja myöskin se on askel kohti poliittista unionia. Se on unionin ja Euroopan neuvoston maiden välistä yhteistyötä ja ihmisoikeustyötä edistävä liittoutuma. Ja tämä sisältää mukanaan, mukaansa myöskin kolmannen, kolmansien maiden maiden edustajia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien alalla. Lissabonin sopimuksen myötä EU on ensimmäistä kertaa oikeussubjekti kansainvälisellä areenalla ja toivon, että yleissopimuksen allekirjoittaminen on vain yksi niistä ensimmäistä askelista, jolla Euroopan unionista tulee ainoa yksittäinen oikeussubjekti kaikissa tärkeissä kansainvälisissä neuvotteluissa. Kiitoksia. Te ilmeisesti jo puhuttekin aikaisemmin ja me olemme kirjanneet sen pöytäkirjan Sitten herra Kolnis. Monsieur Puhemies, olen hiukan varautuneempi kuin kollegat, jotka tästä asiasta puhuivat itse asiassa. Periaatteessa se, että eurooppalainen oikeus alistetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen alaisuuteen se on aika houkuttelevaa, mutta tavallaan järkyttävää kuitenkin, että kansalliset oikeudet voidaan tavallaan hyväksyttää tässä oikeudessa ainakin ajatellen, miten kansallisesta tulkitaan. Ja sitten eurooppalainen oikeus tästä välttyy, varsinkin kun eurooppalainen oikeus esimerkiksi omassa maassani Ranskassa 55 artiklan mukaisesti perustuslaisena on ylittää arvoltaan sisäiset ranskalaiset lait, mutta voidaankin kysyä, eikö tämä mekanismi saa aikaan tällaista kaksinaiskäyttöä. Toisaalta on eurooppalaista oikeutta ja varsin harvoin sitä suoraan sovelletaan jäsenvaltioissa ja se siirretään sisäisin säännöin kansallisen lainsäädäntöön. Se on johdettu oikeutta. Toisaalta yhteisöjen tuomioistuin Luxemburgissa on itse osoittanut, että pitää kiinni perusoikeuksista huolella. Samoin tuomioistuin on asennut tämän lain siinä muodossaan, kun se tulee perusoikeuskirjasta ja voidaankin pelätä, että tässä päädytään siihen, että aika huomattavasti prosessit pitkittyvät, varsinkin niin kuin jotkut vaativat, jos toteutetaan, toteutetaan tällaista ennakkopäätösmenettelyä, että on vaadittu. Siksi olisimme halunneet, että tehdään toisaalta ero laissa ja miten osallistutaan tähän kannemekanismiin. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Golnis. Sitten öö, Rooman perussäännön tarkistuskonferenssiin. Herra Golnish. Puhemies, dramaattisia tapahtumia tapahtuu juuri nyt Taimassa ja voidaankin pitää tärkeinä, miten rangaistaan rikoksia kansalaisia kohtaan kuitenkin historia tässä voidaan olla myös vähemmän innokkaita, niin kuin kollegat eilen osoittivat keskustelussa, kun puhutaan ensimmäistä kansallista rikostuomioistuimesta, ne, jotka päättivät polttaa napalmilla siviiliväestöä ilman minkälaista sotilastavoitetta, ja ne, jotka päättivät atomipoimilla hyökätä Hiroshima Nagasaki, ne, jotka päättivät murhata ampumalla niskaan puolalaisia upseereita ne olivat mukana, he, näitä tahoja oli mukana tuomareiden joukossa, vaikka heitä, he, heidän olisi pitänyt olla syyttyön penkillä. Sama sitten Jugoslavian äh, rikostuomioistuin tuskin on myös pystynyt juuri parempaan toimintaan, mitä tulee sotarikoksiin. Jos ajatellaan jäsenvaltioita, tarkoittaako tämä sitä, että EU tulee rangaitsemaan kansanmurien uhreja? on miljoonia ihmisiä, joita tämä koskee. Minä pelkän tässä osoitetaan aika hankalaan asiaan. Se, ja vi, kun ajatellaan näitä voitettuja, huolimatta vakuutuksia, joita heille joskus annetaan, jotta saadaan aikaan rauhansopimus, tämäkin voi loputtomasti pitkittää konflikteja. Tämän takia ilmaisen ja ilmaisemme varauksemme tästä mietinnöstä. Kiitoksia herra Golnis, sitä rovan Rekinen. Pirmininkä, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Eli tämän konferenssin puolesta, joka käynnistää työskentelynsä tänä vuonna. Vuonna 1998 138 maata perusti kansainvälisen rikostuomioistuimen ja sen perussäännön, joka on tuomioistuimen toiminnan perusta ollut vuodesta 2003 lähtien. On tullut aika tarkastaa tuota perussääntöä, erityisesti sen väliaikaisia määräyksiä, joka on ollut 2000 vuodesta lähtien konfliktin kohtaan, kohteena. Kaikki jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet, mutta tuomioistuimen työ ei ota huomioon vanhoja kumppaneita, esimerkiksi USAta, Venäjää ja Kiinaa. Ja tänä päivänä parlamentti kehotti jälleen kerran että näitä maita ratifioimaan tuon perussäännön ja siirtämään sen osaksi kansallista lainsäädäntöään. E- erityisesti kansanmurhat ja sotarikokset eivät tällä vuosisadalla pitäisi enää olla pelkästään moraalisen tuomion kohteena, vaan myöskin oikeudellisen tuomion kohteena. Eikä ketään. Kiitoksia. Nyt olemme käyneet läpi äänestysrajoitukset ja keskeytämme, kunnes taas jatkamme kello 15.